tätä niin Iniziamo le dichiarazioni di voto. Nyt aloitamme äänestysselitykset Gebhardin mietinnöstä, joka koskee palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Vaikka täällä onkin nyt valtaisa häly, annan puheenvuoron äh, Estellalle. Grazie, Presidente. Mastella. Kiitos, puhemies joulukuussa 2006 voimaan astunut palveludirektiivi säätelee palveluita EU:ssa ja poistaa erilaisia protektionistisia ja syrjiviä esteitä. Euroopan parlamentti on kuitenkin aina pitänyt tärkeänä sitä, että tämä direktiivi ei saa liiaksi purkaa sääntelyä niin, että työntekijöiden oikeudet joutuvat vaaralle altiiksi. Ja tässä on otettu käyttöön kohdemaan periaate. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska meidän tulee korostaa jäsenvaltioiden täytäntöönpanon liittyviä lykkäyksiä ja tulkintoja sen soveltamisessa. Ja nyt lop- päätänkin puheenvuoroni tähän, koska täällä on mahdotonta puhua. Häly on hirvittävä. Kiitos, olen pahoillani. Ja nyt annan puheenvuoron Bilanille. Dziękuję bardzo. Rozwój europejskiego rynku. Kiitoksia puhemies. Euroopan palvelumarkkinoiden kehitys on äärimmäisen tärkeä kasvumoottori jäsenvaltioissamme. Tämän takia onkin tärkeää, että parlamentin pitäisi pitää tarkasti silmällä sitä, miten palveludirektiiviä toteutetaan käytännössä ja täytäntöönpannaan. Meidän päätavoitteena on ollut helpottaa palveluiden tarjontaa kautta koko Euroopan ja tämän takia meistä onkin nyt hämmästyttävää, että jotkut jäsenvaltiot ovat asettaneet esteitä palveluille keinotekoisia esteitä. 90 prosenttia uusista työpaikoista tällä hetkellä luodaan palvelusektorilla. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että kunnollinen palveludirektiivin toiminnan on ehdottoman tärkeää kansantaloudellemme. Tämän takia olenkin tyytyväinen tiedoista koskien konkreettisia tuloksia, joita on saatu direktiivistä. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Morganti. Kiitos. Seuraavaksi Morganti. Eh, onorevoli Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä todella vastustin palveludirektiivin soveltamista, tätä niin kutsuttua Bolkenstein-direktiiviä. Siinä pyrittiin lisäämään kilpailua Euroopassa ja auttamaan PK-yrityksen, mutta valitettavasti tämän direktiivin todellinen tavoite on se, että tässä riistetään PK-yrityksiämme. Meillä on sellaisia aloja, jotka ovat äärimmäisen hyvin menestyneitä. Ihmiset ovat todella panostaneet paljon siihen, että he ovat saaneet yritystoiminnan käyntiin, mutta tällä direktiivillä halutaan todella ryövätä ja riistää heitä. Tämä on byrokraattisen Euroopan esiintymä, monikansallisten yritysten esiintymä, jotka haluavat tulla Italiaan ja ryöstää meidän yrityksemme. Me emme voi tällaista sallia ja minä seison näiden pk-yritysten rinnalla ja puolustan niitä, koska me haluamme vaalia italialaisia perinteitä ja huippuosaamista. Kiitos. Seuraavaksi Kosmik. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä parlamentin jäsenet. Tämä palveludirektiivi edellyttää kaikilta se, sitä, että me poistamme esteitä yrityksiltä. Mutta kuitenkin täytäntöönpano on ollut hyvin hidasta ja suurimmat ongelmat ovat sellaisia että ne liittyvät soveltamisalaan yhteen palvelupisteeseen ja miten rajat ylittävät arvioinnit tehdään. Minä olen ha- halunnut sen eteen toimia, että yhteiset palvelupisteet tulisivat käyttöön, koska se on edellytys rajat ylittävälle toiminnalle. Kaikki pitäisi olla ymmärrettävää 40 prosenttia BKTstä tulee palveluista ja siksi turhat esteet saattavat haittaa kilpailukykyä. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavaksi Balchitis. Ačiū, gerbiamas, gerbiama pirmininkė. Manau, kad paslaug... Hyvä puhemies. tämä palveludirektiivi ja sen arviointi voivat auttaa siinä, että kehittääkö se palvelusektorin toimintaa. On tietenkin hyvin tärkeää, että direktiivi pannaan täytäntöön ja että julkisesti tärkeät palvelut ovat sillä tavalla järjestetyt, että ne vastaavat oikeusperustansa. Siksi pitää olla näitä kontaktipisteitä jäsenvaltioissa, niitä täytyy perustaa ja täytyy olla myöskin rahavaroja tämän tukemiseksi, jotta tietoa voidaan jakaa. Grazie, la parola. Kiitoksia seuraavaksi hän Puhemies. Nyt on tapahtunut väärinkäytös. EUn varhaisessa vaiheessa, nimittäin mitä tarkoitamme vapaamarkkinoilla palveluiden ja hyödykkeiden kohdalla, kun vaalipiirissäni äänestettiin e- EECn puolesta 75 he ymmärsivät, että yhteisömarkkinat tarkoittaa yhteistä tavo- tuotteiden tunnustamista, jos voitaisiin myydä jotain tuotetta yhdistyskuningossa samaa vettä, esimerkiksi voidaan myydä Saksassa, Italiassa ja niin edelleen ja toisinpäin. Mutta mitä sitten käytännössä huomattiinkin oli, että tämä tarkoittaa standardointia. Mineraaliveeseen täytyy sisältää tietyt tiettyjä mineraaleja, mutta ei mitään näistä muista esimerkiksi tai volyymin ei pidä ylittää X eikä alle yhden, olla alle yyn, mutta kuitenkaan tätä tuotetta ei koskaan tartuskaan viedä ulkomaille. Ja sitten se kuitenkin on laitonta alkuperämaassa. Ja tämän olemme nähneet yhä uudestaan ja uudestaan sekä tavaroiden että palvelujen kohdalla. Sen sijaan, että lisättäisiin kuluttajien vapautta, me olemmekin rajoittaneet valinnanvaraa. Ja usein tätä vie eteenpäin yksi tietty tuottaja jossakin päin EUta, joka sitten sattuu täyttämään kaikki erilaiset tavoitteet, löytyvät EU-lainsäädännöstä, ja näin sitten voi viedä tuotteitaan kilpailualueelle. Ja tämän takia meidän osuutemme BKTstä edelleenkin vain kutistuu, ja miksei oma maani, niin on tavallaan sidottu tähän alueelliseen blokkiin. Grazie, la parola. Kiitos, Roksi Kamal. Thank you very much, Madam President. I remember when the service director... Kiitos minä muistan, kun tämä direktiivi oli täällä viime kaudella ensimmäisen kerran esillä, kuinka paljon ristiriitoja siihen liittyi ja minä muistan, että esittelijä, kun puhuin tästä vapauttamisesta palveluiden kohdalla, talous, rahoituspalvelut, terveyspalvelut, koulutuspalvelut, vesihuoltopalvelut. Tämä oli monessa tapauksessa monopolin hallussa, jotka, jotka verovaroin katettiin, niin silloin tämä herätti paljon kysymystä aikoinaan. Mutta nyt tällä hetkellä meillä on monenlaisia valintoja. Meillä on supermarketteja ja meillä on myöskin terveys- ja koulutussektorilla valinnanvaraa. Eli meidän täytyy nyt siirtyä politiikassakin eteenpäin. Kaikki tämä ei ole valtion tuottamaa enää. Meillähän ei edes on alirahoitusta koulutussektorilla. Kiitos. Grazie, passiamo ora. Kiitos. Seuraavaksi Kanchanin mietinnön äänestysselitykset, eli matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä. Ensin Meisner. che però sì Prego. Olkaa hyvä. Ja, vielen Frau Kiitos puhemies. Minä haluaisin kertoa siksi, miksi me olemme pidättäytyneet tässä äänestyksessä. Se syy on seuraava. On hyvä, että ihmisten eh, oikeuksia suojellaan, mutta kuitenkin Tämä on vain lyhyellä matkalla totta. Pitkillä matkoilla on niin, että tällainen direktiivi ei ole arvonsa mukainen. Jos on pitkistä matkoista kysymys. Luxemburg, Kypros, Malta, ei siellä ole ollenkaan sama tilanne kuin muissa maissa, jossa on yli 250 kilometrin mittaisia bussilinjoja. Ydin vaatimus Euroopassa on se, että ihmiset, palvelut ja muut asiat liikkuvat ilman esteitä. Ja tämä koskee tietenkin myös matkustajia, joilla on vähän rahaa. Heitä ei suojele kukaan. Heillä ei ole minkäänlaisia matkustajaoikeuksia ja se on se syy, miksi me pidättäydymme äänestyksestä. Täällä on hyvin ollut myönteistäkin, mutta kuitenkin niin paljon negatiivista, että emme voineet äänestää puolesta. Grazie, la parola. Kiitos sitten Mastella. Kiitos, rouva puhemies. Komission vuonna 2008 tekemä direktiiviehdotus pyrki siihen, että Euroopan tasolla saataisiin bussimatkustajille uusia oikeuksia, joita voidaan ver- verrata muihin liikennevälineen matkustajien oikeuksiin – niin, että tilanne olisi tasapuolinen eri jäsenvaltioissa. Neuvottelut neuvoston kanssa ja komission kanssa olivat hyvin pitkät. Tässä oli myös sovittelumenettely, josta tämän päivän teksti on tulos. Tätä tulosta voidaan pitää hyvin tasapainoisena ja tyydyttävänä. Tällä hetkellä sille voidaan taata matkustajien oikeudet ilman, että liikenteen harjoittajille tästä koituisi suurta taakkaa. Ja tässä otetaan huomioon erityisesti PK-yritykset. Eli tätä sovittelumenettelyn tekstiä voidaan pitää hyvänä, koska parlamentin päätoiveet on otettu tässä mukaan, eli soveltamisala ja sitten tietyt, tietyn pituisten matkojen kunnioittaminen ja se, että maksetaan matkustajille oikeanlaisia korvauksia. Kiitos sitten Milana. Grazie, presidente. Näitä oikeuksia olisi voinut tulla laajemmin. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että alle 250 kilometrin matkoilla vammaiset otetaan huomioon, mutta tällä hetkellä näin ei ole. Jos sovimme jostakin yhteisistä säännöistä, meidän täytyy ottaa huomioon myös paikallinen paikallisliikenne. Nyt seuraavina vuosina tämä ala voi valmistautua tähän entistä paremmin, mutta meidän täytyy silti valvoa täytäntöönpanoa. Tämä työ on ollut menestystarina parlamentille ja tässä otetaan huomioon kansalaisten tarpeet, mutta neuvot, sovittelussa kuitenkin tulos oli huonompi kuin mitä parlamentti olisi toivi, toivonut. Neuvosto etu, ajoi tässä pelkästään tiettyjä omia etujaan. Kiitos sitten Ujas. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Haluaisin onnitella Kanchania hänen tekemästään hienosta työstä ja siitä, että tämä menettely saatettiin päätökseen. En ole yhtä mieltä Mastellan kanssa, vaan mielestäni tässä pääsemme todella huikeasti eteenpäin kansalaisten oikeuksien suhteen. Kansalaiset saavat suojaa vasta sen jälkeen, kun he matkustavat yli 250 kilometriä bussilla tai muulla välineellä. Se, mitä Gesine Messner tässä sanoi Luxemburgista, Kyproksesta ja Maltaasta, ne jäävät tämän ulkopuolelle. Ja siksi oma ryhmäni äänesti tyhjää. Emme äänestänyt vastaan, koska tässä on myönteisiä oikeuksia, joita tässä suojellaan. Ja esimerkiksi vammaiset ja sellaiset henkilöt, joiden liikkuminen on vaikeaa, niin heidän oikeutensa paranevat, mutta

ja voi kysyä kannattaako uusia kustannuksia uusia velvoitteita jatkuvasti sysätä näille pienille yrityksille jotka juuri taistelevat siinä kannattaako koko yritystoiminta. voi sanoa että meillä on ollut joustavaa tämä jo monella muotoa ja, on huomioitu erilaisten matkustajien oikeuksia. se mikä tässä on selvää lisäarvoa on tämä vammaisten huomioiminen. on erittäin tärkeää että me huolehdimme siitä että liikuntarajoitteiset ja vammaiset myös voivat paremmin, kulkea ja liikkua ja heitä pitää huomioida eh, paremmin. tämä on hyvä asia mutta niin kuin sanoin tämä on hiukan eh, kontroversiaali sillä tavalla kun tässä puhutaan oikeuksista ja velvollisuuksista että, että on tärkeää huolehtia myös myös siitä että kustannukset eivät kasva liian suuriksi niillä pienillä yrityksillä jotka ovat linja autoliikenteessä mukana. Kiitos. Seuraavaksi Harkin. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin asetuksen puolesta, vaikkakin olen sitä mieltä, että se ei todellakaan mene tarpeeksi pitkälle. Kuitenkin se on alku ja joskus tässä parlamentissa ja koko EU:ssa otamme tällaisia vavvan pikkuaskeleita, niin tänään juuri olemme, olemme tehneet. On valitettavaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat asetuksen ulkopuolella ja todellakin tämä koskee matkoja jotka vain, jotka ovat yli 250 kilometriä. Minä todellakin olisin pitänyt parempana Alden linjaa, jossa matkustajan oikeudet olisivat koskeneet paljon lyhyempäkin matkoja, mutta kuitenkin olen iloinen nähdä sen, että jotkut perusoikeuksista asetuksessa koskevat matkustavat, lyhyempiä matkoja ja nämä oikeudet koskevat erityisesti henkilöihin, jotka ovat liik- vammaisia tai liikenne, äh, liikkuvuusrajoitteisia. Jotkut näistä oikeuksista osoittavat, että syrjimättömällä tavalla pääsee näihin kulkuneuvoihin ja koulutetaan myös henkilökuntaa, linjautokuljettajia ja niin edelleen. Jäsenvaltiot ikävä kyllä omaavat poikkeusluvan kymmenen vuoden ajan ja vaikkakin pienet yritykset tarvitsevat aikaa tar- riittävästi, jotta sopeutuvat, mutta kuitenkin rohkaisin jäsenvaltioita, jotta ne varmistaisivat, että asetus toteutuu käytännössä mahdollisimman nopeasti. Grazie, la par- Kiitos. Seuraavaksi Gallagher. Kiitos puhemies. Minä hyvin voimakkaasti tuen näitä matkustajien oikeuksia, erityisesti liikuntarajoitteisten kohdalla. En ole kuitenkaan kompromissiin täysin tyytyväinen, koska minä olisin halunnut tämän kynnysrajan 300 kilometriin ja sitten tästä voitaisiin tietyt maaseutualueet eh, saada eh, poikkeukset, kuten minun vaalipiirissäni. Koska monet asiat, monet alueet eh, ovat kauempana. Sitten mitä tulee kompensaatioihin, niin Täytyy myöskin muistaa kustannukset. Erät toimijat johtavat markkinoita ja hyvin monessa tapauksessa ei ole mitään julkista liikennettä vaihtoehtona. Meidän täytyy tietenkin hyväksyä tämä päätös, joka tänään on tehty, ja minä toivon, että tämä poikkeusaika tai siirtymäaika antaa mahdollisuuden niille alueille, jotka ovat ulkopuolella, jotta ne voivat sopeutua. Periaatteessa minä olen tämän kannalla, mutta minun oli pakko olla äänestämättä. Grazie. La parola... Kiitos. Seuraavaksi Koslik. Ďakujem pekne. Vážený pán... Kiitos. Kiitos. Každoročne viac ako... hyvät, hyvä puhemies. Meillä on yli 70 miljoonaa bussimatkustajaa vuosittain Euroopassa ja siksi on todella korkea aika, että saamme asetuksen, joka suojelee bussiliikenteen matkustajien oikeuksia aivan kuten ilmailussa ja rautatieliikenteessä ja niin edelleen. Tässä suojataan jotkin perusoikeudet ja sanotaan minkälaiset korvausmahdollisuudet matkustajilla on, jos bussi myöhästyy tai matkatavara ei tule ajoissa. Tässä on kuitenkin tämä 25 kilometrin matkaraja, joka ei ole hyväksyttävä. Ja vammaisilla on oikeus erityisapuun, kun he matkustavat, aivan kuten lentoliikenteessä jo on. Meidän pitäisi kuitenkin tehdä tästä järjestelmästä läpinäkyvämpi. Kiitoksia. Seuraavaksi Mikko Lasik. Hyvä puhemies. Matkustajien oikeudet eh, linja-autoliikenteessä on sellainen asia, josta Euroopassa on paljon puhuttu ja siihen täytyykin saada selkeät säännöt – samalla tavalla kuin raide- ja ilmaliikenteessä. Tämä mm, uusi teksti on hyvä kompromissi ja minä olen iloinen siitä, että matkustajien oikeuksia ryhdytään sääntelemään. Erityisen hyvä minun mielestäni on se, että on otettu huomioon liikuntarajoitteiset ihmiset ja myös se, että korvataan mahdolliset vahingot, jotka ovat aiheutuneet pyörätuoleille tai näin. Ja on hyvä, että myöskin koulutukseen puudutaan. Nämä ovat hyvin tärkeitä välineitä, kun ajattelemme liikuntarajoitteisten tilannetta. Grazie, la parola all'onorevole Jaar. Kiitos sitten Jaar. Hyvä puhemies. Minä olen äänestänyt puolesta, koska tämä on selkeä parannus nykytilanteeseen. Meillä on hyvin tasapainoinen ratkaisu löytynyt, joka turvaa sekä eh, matkustajat ja myöskin sen, että pk-yritykset alalla jäävät henkiin. 250 kilometriä on tämä raja ja ja silloin on oikeus korvaukseen, jos, jos tämä peruuntuu tai myöhästyy yli kaksi tuntia. Pekoyritykset ovat sellaisia, että tällaiset korvaukset ajavat ne usein hyvin huonoon tilanteeseen. Eli ei voida mitenkään järjettömiin korvaussummiin mennä näissä, näissä asioissa. Ja mitä 250 kilometriin tulee, niin meillähän on uusi lai, laki tulossa voimaan ja katsotaan, mitä parannuksia vielä voitaisiin tehdä. Grazie, la parola all'onore. Kiitos, sitten Balchitis. E, Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin onnitella esittelijä Kanchania Tämä tämänpäiväinen teksti on hyvä kompromissi, koska tässä turvataan matkustajien oikeudet sillä tavoin, että PK-yrityksille ei koidu tästä haittaa. Samoin matkaa, matkustusolosuhteita liikuntarajoitteisille parannetaan – ja yleinen, yleisesti matkustusolosuhteet paranevat. Kiitos sitten Antoni Otsi. Kiitos rouva puhemies. Onnitteluni menevät esittelijä Kanchanille erinomaisesta työstä ja erityisesti tästä hyvästä sovittelumenettelyssä aikaansaadusta tuloksesta neuvoston kanssa. Mitä tulee direktiivin soveltamisalaan, tässä on 12 perusoikeutta, joita matkustajilla on. Tämä todella vie matkustajien oikeuksia eteenpäin. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet otettiin oikealla tavalla ehdotuksessa huomioon, erityisesti mitä tulee syrjimättömään pääsyyn liikenteeseen ja siihen, että jos esimerkiksi rulla tai pyörätuoli vahingoittu, siitä saa korvausta. Ja samoin tässä velvoitetaan antamaan tietoa oikealla tavalla matkan aikana näille henkilöille. Tässä siis parannetaan oikeuksia ilman, että samanaikaisesti heikennettäisiin pk-yritysten toimintaa. Ne eivät olisi pystyneet tällaista taakkaa kantamaan. Kiitos sitten Dodds. Thank you. Uh... Kiitoksia, puhemies. Vaikkakin myönnän, että on monia myönteisiä puolia tässä mietinnössä ja vahvasti tuen äh, vammaisten oikeutta käyttää joukkokulutusvälineitä, saada korvauksia tarvittaessa. Minä kuitenkin uskon, että Tämän tyyppiset järjestelmät pitäisi toteuttaa kansallisen hallituksen toimesta ja edelleen uskon, että rahoituksen taakka, joka liittyy tähän ehdotukseen, olisi liiallista liikaa monille liikenneyhtiölle. Parlamentin pitää muistaa, että monet linja-autoyhtiöt ovat yksityisiä yrityksiä, suhteellisen pieniä sellaisia, ja ääri, yhä suuremman taloudellisen paineen alla ajattelen sitä, kuinka paljon polttoainehinta on noussut viiden, viimeisen yli vuoden aikana. Monet yksityiset yritykset ja myös hallitusten kuljetussuunnitelmat Tämä lisäkustannus johtaa vain siihen, että lippujen hinnat nousevat asiakkaiden kohdalla ja myös monet vapaaehtoissektorilla toimivat, jotka työskentelevät vammaisten kanssa, he joutuvat kokonaan pois yritystoiminnasta pihalle. Kiitoksia. Grazie. La parola Kiitos seuraavaksi Fidanza. Kiitos rouva puhemies. Matka tähän tämänpäiväisen äänestyksen oli hyvin pitkä ja haluan onnitella kollegoiden tavoin esittelijä Kanchania tästä työstä. Hän todella toimi tässä hyvin. Nyt vihdoin kaikki liikennemuodot ovat saaneet omaan matkustajien oikeuksia koskevan asetuksensa ja olisi järkevää saattaa nämä kaikki eri asetukset yhteen ainoaan yhtenäiseen tekstiin. Tällä asetuksella on järkevä oikeus perustaa soveltamisala mutta se, että tässä saadaan katettua kaikki muut paitsi kaksi EUn jäsenvaltiota on jo hyvä askel eteenpäin. Ja tässä asetettiin myös tämä 250 kilometrin raja ja samalla luovuttiin tietystä muista korvauksista. Jotkut kollegat olivat sitä mieltä, että liikuntarajoitteisia ei suojata tällä tavalla kylliksi, mutta tässä kuitenkin sitoudutaan heidän suojelemisekseen todella paljon ja meidän tulisi olla ylpeitä tästä. Kiitos. Seuraavaksi ennen kuin annan puheenvuoron Ovirille, halusin vielä korostaa, että jos haluaa käyttää puheenvuoron äänestysselityksien aikana, sitä tulisi pyytää kirjallisesti äänestystä edeltävänä päivänä. Nyt sitten Ovir tänan proua president ja vabandan et mul jäi tegemata se taotlus. kiitoksia puhemies suokaa anteeksi että en rekisteröinyt kysymystäni ajoissa tai puheenvuoron ajoissa. minä äänestin tätä vastaan koska tämä ei mahdollista yhtäläistä kohtelua matkustajien kohdalla. mitä tulee liikennemuotoon tämä asiakirja ei kata pieniä jäsenvaltioita ja pienten jäsenvaltioiden kohdalla tämä äh, lainsäädäntö on vain osittain toteutettavissa, täytäntöön pantavissa. Kuitenkin ihmiset, jotka käyttävät linja-autoja ja busseja, he ovat yleensä nuorempia ja ihmisiä, jotka eivät ole kovinkaan varakkaita. Ja tämän takia en hyväksynyt tätä asiakirjaa. Kiitos. Seuraavaksi Callananin mietinnön äänestysselvitykset. Tämä koski uusien hyötyajoneuvojen päästörajoituksia. Grib. Został osiągnięty kompromis w zakresie tässä on kysymyksessä kompromissi, josta äänestimme, mikä liittyy näihin hyötyajoneuvoihin. Ja meillä on ympäristövaliokunta, teollisuusvaliokunta, jotka ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Se, että näitä standardeja eh, vähennetään ja alennetaan kymmenen vuoden aikana, niin täällä mm, annetaan velvoitteita valmistajille ja täällä tulee hyvin paljon lisää eh, kustannuksia. Erityisesti PK-yrityksiä tämä tulee koskemaan ja perheyrityksiä. Meidän täytyy Euroopan unionissa olla sellaisia välineitä, joilla voimme PK-yrityksiä tukea. Ensinnäkin pitäisi näiden yritysten kokemia esteitä pyrkiä poistamaan. Ja päästöt on yksi keino toimia. Mehän näemme sitten jatkossa, miten tämä toimii. Grazie. La parola. Kiitos. Seuraavaksi Jaar. Presidentin, Kiitos, rouva puhemies. Euroopan parlamentti sai läpi kunnianhimoisen tavoitteen, eli sen, että kevyyden hyötyajoneuvojen päästöt no, lasketaan kymmenessä vuodessa alle 47 grammaan per kilometri. Tähän voidaan päästä hyvällä innovatiivisella ympäristöteknologialla. Ja tämä kuitenkin pysyy maksettavissa pk-yrityksille, mikä oli hyvin tärkeää, koska Muuten olisi voinut käydä niin, että vanhat autot edelleen olisivat jääneet teillemme aiheuttamaan useita tai paljon päästöjä. Ja tämä todella oli hyvä tulos, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Ford. Thank you. Kiitos puhemies. Me juuri äänestimme yhteen yhteisistä säädöksistä koskien kevyitä huoltoajoneuvoja, niin kuin yleensä eu tämä on varsin pitkä otsikko käytännön kysymykselle. Tietenkin on kyse on pakettiautoista ja performance tar- tarkoittavat päästöjä, jotka ovat riippuvaisia polttoaineen määrästä. Me olemme tietoisia polttoaineen hintojen noususta, mutta kaikenlaiset työntekijät, jotka ajavat pakettiautojen Tämä on heille suuri osuus kustannuksista. He haluavat kustannustehokkaita ajoneuvoja ja polttoainetehokkuus on aina ollut avainkysymys, kun he tekevät ostopäätöksiä. Mitä tulee tuotantolinjoihin, Lutonissa on tehdas ja olen siellä nähnyt, että innovaatiota tarvitaan parannuksia varten. On, tulee juuri itse tehtaasta. On joitakin, jotka ajattelevat, että koska tavoitteet on asoitettu täällä parlamentissa, niin ne myös saavutetaan. Mutta totuus on kuitenkin, että kun näihin tavoitteisiin pitää päästä, se tarkoittaa innovaatiota on kyse sitten pakettiautossa tai muiden kohdalla. Ja sitten tämä tulee myös kuluttajanvaateista ja pyritään parantamaan valmistelta, eikä ole kyse vain Euroopasta lainsäädännöstä, joka tämän aiheuttaa. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavaksi Kelly. The eh, Ikävä kyllä en ollut täällä keskustelun aikana. Me olin toisessa kokouksessa silloin, mutta olen erittäin iloinen, että saan nyt kommentoida. Eurooppa 2020 strategiassa olemme kovasti korostaneet erityisesti uusiutuvaa energiaa, ja tämä on vain oikein. Mutta yhtä lailla tärkeää on saavuttaa tavoitteet energiatehokkuuden kohdalla, aivan erityisesti mitä tulee on se erilaisiin ajoneuvoihin. Kaupalliset ajoneuvot ovat jatkuvasti tiellä, ne ajavat pitkiä matkoja. Ja tämän tyyppinen direktiivi voi auttaa, että saavutetaan 2020-strategian että ne tulee ener- polttoaineen tehokkuuteen, koska näin suunnittelijat joutuvat vähentämään polttoaineen tarvetta moottorissa, kun taas kustannukset ovat ehkä suuria lyhyellä aikavälillä, niin säästöt kuitenkin syntyvät sitten kilometri kilometrin suhteen ja tietysti ympäristö pitää ottaa huomioon. Että... Kiitoksia. Grazie, passiamo. Kiitos. Seuraavaksi äänestysselitykset, jotka koskevat Leenen suositusta tiivimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi. Ensin Mastella, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Neuvosto antoi meille päätösehdotuksen, jossa annetaan lupa tiivistetyn yhteistyön menettelylle patenttisuojakysymyksessä. Ja Italia ja Espanja esimerkiksi ovat usein vastustaneet tällaisen järjestelmän käyttöön ottamista. Tässä on kolme kielinen järjestelmä, joka olisi syrjivä kielikysymyksissä, kun, siis kaikkia EUn muita virallisia kieliä kohtaan. Eikä tätä asetusta ole edelleen pystytty hyväksymään yksimielisesti. Mutta tässä olisi kannattanut odottaa tuomioistuimen päätöstä, joka on tulossa lähipäivinä. Se olisi selventänyt useita patenttikysymysten kielijärjestelmiä. Näin ei kuitenkaan tehty, ja siksi äänestin vastaan. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavaksi Roode. No, men, øh, oplevet debatten her i... Niin, täällä on ollut keskustelua parlamentissa siitä, että pitäisikö saada tiukempaa yhteistyötä syntymään ja yhteisöpatentista ja kun me kuuntelemme tätä, niin ei ole, ei ole riittävää se, että vain hymyämme täällä, koska täällähän poliitikot eri maissa ovat toimineet sen, sillä tavalla, että me vahingoitamme e, sisämarkkinoita. Ja tilannehan on ihan absurdi. Ei edelleenkään ole mitään sisämarkkinoita, kun me ajattelemme tätä yhteisöpatenttiasiaa. asiaa Tämä maksaa kymmenen kertaa enemmän tämä patentin hankinta EU-ssa kuin USAssa. 200 250 000 lisää kuluja tulee meidän yrityksellemme. Mutta eräät maat eh, Eh, eivät enää voi jarruttaa kehitystä, joten meidän täytyy todella päästä eteenpäin. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitos, sitten Bielan. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Od ponad 20 lat toczymy na... Kiitos, rouva puhemies. Olemme 20 vuotta puhuneet yhtenäisen patenttisuojan luomisesta Euroopassa. Järjestelmä on hyvin monimutkainen ja se tuo mukanaan paljon enemmän kustannuksia kuin vastaava yhdysvaltalainen järjestelmä. Patentit ovat hyvin tärkeitä, kun katsotaan talouden kehitystä ja sitä, että tuetaan yrityksiä. Ja kilpailutilanne maailmanmarkkinoilla on sellainen, että emme saa enää viivytellä tässä asiassa, vaan todella tarttua toimeen. Emme saa kuitenkaan Odottaa sitä, että tässä on ollut paljon ristiriitoja liittyen kielikysymykseen. Pieniäkään jäsenvaltioiden kieliä ei saa syrjiä. Grazie, la parola... Kiitos, seuraavaksi palloone. Kiitos, rouva puhemies. Elämme markkinoilla – joilla yrityksemme ovat markkinatilanteessa, joka on hyvin kilpaileva. Ja komission ehdotuksella halutaan vähentää patenttikäännöskustannuksia, kun olemme kilpailutilanteessa erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Eikö olisi sitten kannattanut ottaa käyttöön yksikielinen patenttijärjestelmä? Tällä todella olisi voitu vastata globaaliin markkinatilanteeseen. Meillä on tällä hetkellä kaksi oikeudellista järjestelmää, jossa on eri säännöt tältä osin Euroopassa, ja olisi ollut järkevämpää harmonisoida näitä kahta järjestelmää keskenään. Sitten tämä tiivistetty yhteistyö, se ei ole pelkästään EUn hengen vastaista, vaan se haittaa sisämarkkinoiden toteutumista ja tuo jäsenvaltioiden välille kilpailun vääristymistä. Eli jotkin jäsenvaltiot varmasti joutuvat heiko, heikompaan asemaan kuin muut. Kiitos. Seuraavaksi Pirillo. Kiitos, rouva puhemies. Periaatteessa tämä tavoite siitä, että Eurooppa vihdoin saisi käyttöön tällaisen tärkeän patenttijärjestelmän on hyvä, koska näin EU voi vastata muihin muiden alueiden toimiin, mutta silti olen hyvin harmissani siitä, että tähän tilanteeseen päästiin niin, että ei otettu huomioon esimerkiksi Italian tilannetta, vaan tässä halutaan ainoastaan vahvistaa aina pelkästään EUn tilannetta. Se, että patentti voitaisiin laatia ainoastaan yhdellä kolmesta tai kolmella virallisella kielellä, aiheuttaa suurta haittaa italialaisille yrityksille tässä kielikysymyksessä. Kuusi kuukautta sitten esitin kysymyksen komissiolle, jotta italian kieltä voitaisiin puolustaa, mutta 25 27 maasta on nyt kuitenkin sopeutuneet tähän tilanteeseen, siksi äänestin vastaan. Anteeksi, tyhjä. Kiitos ja seuraavaksi Grip. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Obecne rozwiązania dotyczące patentowej w Unii oraz w krajach... Puhemies, patenttisuoja EU-ssa, tässä jäsenvaltiossa. Tämä tilanne ei ole tyydyttävä kenellekään. Se, että otetaan yhtenäinen suoja järjestelmä käyttöön, se on aivan välttämätöntä, kun ajatellaan kansantalouksia jäsenvaltiotasolla ja koko EU-ssa. Uuden järjestelmän pitäisi myös kannustaa tutkimuksen ja kehityksen. Se, että otetaan käyttöön suhteellisen yksinkertainen selkeä järjestelmä ja yhtenäinen sellainen, joka perustuu kolmeen kieleen, yksi kieli on myös mainittu, ja sitten monien kielten järjestelmä on otettu esille, ja miten sitten tämä kaikki voidaan kääntää yksittäiselle jäsenvaltiokielelle. Tämä on erittäin tärkeä väline pk-yrityksille, koska monilla niistä ei ole riittäviä resursseja, jotta voivat eh, hakea yksittäisesti patenttia, mutta mielestäni tämä olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan, jotta herätettäisiin niin sanottuja nukkuvia innovaatioita innovoijia, yrityksiä, jotka voisivat mahdollisuus toimia aktiivisesti tällä alalla ja energia- tai mm, teollisuusvaliokunnassa usein on puhuttu siitä, miten voidaan saada yritykset innovoivaan ja saisivat myös suojan keksinnöilleen. Me haluaisimme nähdä tällaisen stimulaation saavan aikaan uudenlaista lainsäädäntöä ja myös pitäisi pystyä paremmin turvaamaan tämänhetkiset mm, keksinnöt ja saavutukset EU-ssa. Kiitos. Sillä parola ora, Kiitoksia. De Grippe. Merci madame euh, la présidente Kiitos puhemies. Minä äänestin kollegani mietinnön puolesta. Ja e, meillä täytyy olla mahdollisuus käyttää tiivistettyä yhteistyötä Euroopan unionissa vihdoin viimein. 20 vuotta on taistelua käyty, jotta on saatu syntymään tulos, jonkinlainen konkreettinen asia meidän PK-yrityksillemme, samoin myös isoille yrityksille, jotka ovat jo kauan odottaneet tätä tärkeää välinettä, joka on kilpailukyvyn ja yritysten kehittymisen kannalta oleellinen. Tiivistetty yhteistyö, kun parlamentti sen nyt tällä tavalla vahvistaa, niin se antaa hyvin paljon kiinnostusta tälle menettelylle. Tämä on toinen kerta vasta, kun menettely on käynnissä. Tässä kuitenkin on yrityksille mahdollisuus innovoida ja vahvistaa vahvistaa kilpailukykyä. 25 maasta 27 on nyt tullut tähän yhteisöpatentin taakse. En tiedä, minkälaisia vaikeuksia vielä saattaa eräissä maissa asiassa olla, mutta menkäämme eteenpäin. Ja tämä on todellakin yritysmaailmassa odotettu hanke arvoisa Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää, koska olen sitä mieltä, että päätös yhtenäisestä patentista on jälleen uusi epäonnistuminen neuvoston toimesta. On vain sopimus joidenkin jäsenvaltioiden välillä. Ja itse asiassa todetaan, että ei voida saavuttaa tätä sopivassa aikataulussa ja kilpailu kärsii. Sitten myös tuomioistuimen päätös kielijärjestelmästä. Neuvoston piti pyrkiä saamaan yhtenäinen kanta ja ehkä se olisi pitänyt enemmän työtä sen suhteen, miten voidaan käyttää hyväksi yhtä ainoa kieltä, ottaen huomioon erilaiset rekisterit ja kielet, kielen, joka käytetään, kieltä, joka on käytössä useimmin, jotta voitaisiin toimia kilpailukykyisemmin globaalisti. Jälleen kerran kansallinen näkemys on johtanut meidät tällaisen sirpautuisen päätöksen ilman selkeitä kriteereitä siitä, miten voidaan käyttää kolmea kieltä hyväksi. Tämän tyyppiset toimet eivät edistä koskaan sitä, että voisimme vahvistaa Euroopasta hanketta kunnolla. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitos. Seuraavaksi Mikko Te. Ähm, Kiitos puhemies kun me ajattelemme Euroopan kilpailukykyä, jonka pitäisi vahvistua, niin meidän täytyy hyvin saada hyödyntettyä hyödynnettyä luovia voimiamme. Euroopan unionissa on kuitenkin hyvin monia vaikeuksia ja siksi me emme ole voineet tätä patenttisäännöstä vielä ottaa käyttöön sisämarkkinoille. On kuitenkin kysymys oikeudellisesta turvasta innovaattoreille. se, että eri mailla on yhteinen patenttimenettely, niin se toisi näkyvyyttä ja ennustettavuutta. Tämä myöskin alentaisi pk-yritysten kustannus, kustannuksia, koska meillähän on kolme kertaa niin kalliit patentit, patentit kuin USAssa. Yhtenäinen patenttisuoja ja sen perustaminen – niin tähän mennessähän se ei ole onnistunut. Siksi minä olenkin nyt sitä mieltä, että Euroopan parlamentti on, sen pitäisi ottaa tämä askel eteenpäin. Grazie. La parola al... Kiitos. Seuraavaksi Ujas. Grazie. Kiitos, rouva puhemies. Kun vuosisata sitten Meuchin patenttia ei tunnustettu, Yhdysvaltain televiranomaisen puolesta. Tämä ei johtunut yhdysvaltalaisista, vaan siitä, kuinka paljon tai kuinka hankalaa patentin ylipäätään on. Ja nyt tilanne on paradoksaalinen. Ja se, että hyväksytään kolmekielinen kielinen patenttijärjestelmä, jossa Italia ei ole mukana, on ainoastaan hallituksemme heikkouden merkki. Se on merkki siitä, että se ei ole pystynyt toimimaan EUn politiikan sisällä. Tässä muistutukseksi riittää viime joulukuussa julkaistu tutkimustulos, jonka mukaan e- Italia on lahjoittanut neljä miljardia euroa muille maille, jotka ovat vastaanottaneet meidän tutkijoitamme. Eivät he enää tarvitse Italiaa, koska he osaavat nyt englantia, saksaa ja ranskaa. He pystyvät näyttämään Italialle ja hakemaan patenttia muilla kielillä. Kiitos sitten Antinoro. Kiitos, rouva puhemies käytän puheenvuoron kertoakseni, miksi äänestin tänään tätä mietintöä vastaan. Patenttijärjestelmä voisi periaatteessa hyödyttää Euroopan patenttirakennetta, mutta tämä olisi ollut parempi, nykyjärjestelmää parempi ainoastaan, jos olisimme toimineet toisin. Mielestäni tämä tiivistetty yhteistyö ei ole vienyt meitä mihinkään. Euroopan laajuista patenttijärjestelmää on alettu käsitellä jo vuonna 1990, kun mukana oli vasta 12 jäsenvaltiota. Ja halusin äänestää tätä päätöslauselmaa vastaan, koska tässä esimerkiksi perustuslain sopimuksen 20.2 artiklaa ei kunnioiteta ja 118 artikla siitä, että tämä toimisi tasapuolisesti koko EU:ssa ei toteudu ja samoin tästä tulee olemaan haittaa yrityksille ja pääoman vapaalle liikkuvuudelle. Ja kaik, paljon elegantimpi ratkaisu ja fiksumpi ratkaisu olisi ollut se, että olisi odotettu tuomioistuimen 8.3. tulevaa tuomiota, koska todennäköisesti tuon tuomion antamisen jälkeen meidän täytyy rukata omaa kantamme jälleen. Kiitos Sassoli. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Jälleen kerran näimme, kuinka kyvytön Italian hallitus on ollut suojata, suojatessaan Italian toimia tässä patenttikysymyksessä. 25 maata 27 ja laaja parlamentissa ovat tämän patenttikysymyksen uudistamisen takana. Täällä halutaan suojata pk-yrityksiä ja parantaa niiden asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Italian hallituksen yksipuolinen päätös johtaa siihen, että yrityksemme eivät enää ole suojatussa asemassa maailmassa. Italian hallitus ei tee mitään edistääkseen Italian kulttuuria. Se leikkaa kulttuurin määrärahoja eikä edistä kielen asemaa maailmassa, eikä ole mitenkään yllättävää, että se tällä tavoin ylittää tämän kielikysymyksen hyvin sovinnistiseen tapaan, vaikka me olemme pyytäneet, että se olisi toiminut toisin. Tulos nyt kuitenkin saatiin aikaan ja sen avulla patentti voidaan nyt jättää omalla kielellä, mutta hyvä puhe, puhemies, mikään ei pako, pakottanut komission jäsen Barnieta pyytämään siis Barnieta pyytämään tätä äänestystä näin aikaisin ennen tuomioistuimen päätöstä. Tässä on kyse siitä, kuinka voi puolustautua patenttituomioistuimessa. Ja tätä tuomiota olisi tullut odottaa ennen minkään päätöksen tekemistä. Ja siksi Italian demokraattinen puolue ja valtuuskunta äänesti tätä vastaan. Kiitos sitten Kelly. Uh, this uh, proposal Kiitoksia puhemies. Tämä ajatus ei todellakaan ole täydellinen ja meidän pitää pitää kuulolla päätöstä tuomioistuimesta muutama viikon kuluttua, mutta kuitenkin tämä on mielestäni askel oikeaan suuntaan ja tämän takia minä tuin äänestyksessä. Olen ollut mukana erilaisissa seminaarissa täällä Euroopan parlamentissa, jotka liittyvät innovaatioon ja General Electric on tehnyt tutkimuksia kautta EUn ja suurin osa ihmistä uskookin, että EDIS kehittyy se tie lamasta tapa, toteutuu vain innovaation kautta. Innovaatio tarkoittaa uusia tuotteita, kehitystä. Uusia tuotteita täytyy patentoida ja paras, jos voidaan helposti toimia, sen parempi tämä on. Ja meidän pitää saada aikaan sellainen järjestelmä kautta koko EUn, joka on mahdollisimman helppo, kustannustehokas, niin kuin se samalla tavalla kuin se toimii USA. Olemme tästä vielä varsin kaukana, mutta samanaikaisesti olen sitä mieltä, että ainakin nyt yritämme kulkea tämän suuntaista. Siksi minä tuin tämän päivän ehdotusta. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavaksi Klais. Dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden op het verslag Lenen. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää Leene mietinnöstä en sen takia, että vastustaisin yhtenäistä patenttia. Päinvastoin Flanderissa me olemme aina puoltaneet tätä ajatusta ja mielestäni haluaisimme saada sen aikaan, erityisesti kun ajatellaan, kuinka raskas, hankala menettelytapa tällä hetkellä on. Ja luonnollisesti me tarvitsemme tällaisen patenttijärjestelmän, mutta ongelmana on se, että kielikysymys on vieläkin epäselvä ja siksi meidän täytyy nyt sitten katsoa, kuinka komission ehdotus ottaa huomioon englannin, ranskan ja saksan kielen. Minusta pitäisi olla mahdollista esittää patenttihakemus myös hollannin kielellä. Eh, Kiitos. Nyt sitten esittelijät eh, ja äänestysselitykset Belletin mietinnöstä, joka koskee elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivista saastumista. Mikolasik. Eh, ehm, vážení kollegovia kolegyne, kodifikaatio. Kiitos, rouva puhemies. Se, että säännöt kodifioidaan, tuo mukanaan se varmastikin paljon avoimuutta tähän asian, mikä liittyy radioaktiiviseen saastumiseen. Meidän täytyy miettiä oikeusperustaa, nimittäin siinä pitäisi olla mukana parlamentin uudet toimivaltuudet, jotka liittyvät kansanterveyden suojeluun. Minä olen aivan sata samaa mieltä, että artikla 168 on hyvä oikeusperusta. Ei ole kysymys pelkästään kansanterveydestä, vaan myös kaikenlaista saastumista vastaan eh, torjuminen ravintoketjussa. Siellä parola all'onorevole. Kiitos. Seuraavaksi Ujas. Kiitos puhemies Angelili. Olen hyvin pitkälti yhtä mieltä näistä muutoksista, joita tällä tekstillä tuotiin mukaan. mukana. Tässä siis kodifioidaan aikaisempaa lainsäädäntöä liittyen maksimimäärin, joita radioaktiivista saastumista voi olla elintarvikkeissa ja rehussa. Tässä kuitenkin unohdetaan ja hieman vaietaan siitä, että tässä on kyse ydin voimalla onnettomuuksista tulevista jätteistä, ydinjätteistä. Eli tällainen ydinvoimaloihin liittyvä riski täytyy tässä muistaa. Nämä tällaisten onnettomuuksien tuloksena hedelmät ja vihannekset myrkyttyvät ja monet jäsenvaltiot haluavat jatkaa vanhan mallin. Eli haluan kiinnittää huomiota nyt tähän ja haluan todeta, että pystyisimme vielä parempaan. Voimme velvoittaa ilmoittamaan välittömästi kaikista riskeistä ja olisi mahdollisuus myös poikkeukseen siitä, että ei olisi mitään poikkeusta siitä, että kaikkien hallitusten tulisi todella ilmoittaa onnettomuuden sattuessa välittömästi. Kiitos arvoisi Grzyb. Regulacje prawne dotyczące ochrony środków spożywczych przed skażeniem radioaktywnym. Puhemies on juridisia e, säädökset, jotka koskevat radioaktiivista saastumista. Tämä ovat useat peräisin Tsernobylin katastrofista. Tämä osoittaa, kuinka vaikeasta aiheesta on kyse ajatellen kansanterveyttä. Lissabonin sopimus vaatii vastaavia asetuksia. Parlamentti osoittaa 168 artiklaan Lissabonin sopimuksessa, kun taas komissio on valinnut erilaisen artiklan Euratom-sopimuksesta. Meidän pitää suojella kuluttajiamme, mutta Myös maanviljelmä ansaitsevat suojaa. Viljelijöiden pitää saada korvaus menetyksistä. Me, meille on esitetty erilaisia uhkia, vaaroja, jotka liittyvät säteilyn määrään tai myös luonnolliseen taustasäteilyn määrään pyytäisin teitä pitämään mielessä sen, että jatkuvasti meidän pitää raportoida elintarvikkeista kaikkialla maailmassa silloin, kun kansanterveysstandardit mukaan lukien äh, säteilyriski, kaikkien pitää noudattaa samanlaisia sanoja. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi Antoniotsi. Kiitos puhemies ehdotuksessa näiden kolmen ehdotuksen kohdalla, jotka annettiin vuosina 87-90, joissa riskitilanteessa asetetaan raja radioaktiiviselle saastumiselle. Antaa meille mahdollisuuden nyt jälkikäteen tehdä niin, että neuvosto voi toimia suoraan ja että se voi käyttää ja soveltaa komission ehdottamia välittömiä toimia. On hyvä, että tässä pidetään pohjana tämä artikla, johon tässä on viitattu. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa Lissabonin sopimuksen mukana tuomat uudet säännökset, jotka liittyvät to- toimeksi, toimeenpanon ja toimivaltuuksiin ja neuvoston toimiin. Meidän täytyy katsoa, onko neuvoston toimivaltuudet tässä määritelty ja rajattu oikein meidän täytyy todella taata se, että ihmisiä suojataan ydinonnettomuuden jälkeisessä tilanteessa. Komissiolla on seuranta- ja valvontarooli. Ja meidän täytyy katsoa, että toimet ovat todella oikeanlaisia. Kiitos. Kiitos. Kokous keskeytyy kello 15 asti. Näkemiin.